neuvosto ei ole pystynyt käsittelemään äskettäin Unkarissa hyväksyttyä perustuslakia. Kiitos. La parola quindi alla Seuraavaksi komission jäsen Reding. Olkaa hyvä.